työtä meidän kaikkien kanssa ja odotan niin olla huomista äänestystä ja tämän ehdotuksen hyväksyntää. Kiitos. Kiitoksia, joten herrat, keskustelu on päättynyt ja äänestys on huomenna kello 11.30 alkaen. Seuraava kohta esityslistalla ohjelmassamme on päätöslausumaesitys lentolutoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä. Ja liikenne- ja matkailuvalikunnan puolesta pyydän herra Brian Samsonia puhumaan. Chairman, yes, it falls to... Puhemies, niin johdan tuota valiokuntaa ja siksi esitän tätä päätöslausumaisitystä. Se on, sitä on käsitelty liikenne- ja matkailuvaliokunnassa komission ehdotuksen jälkeen eli lentoaikaa ehdotuksesta. Ja minä huomautan, että oma henkilökohtainen näkemykseni eroaa tuosta valiokunnan näkemyksestä, mutta kuitenkin esitän tämän ehdotuksen nyt tässä muodollisesti teille. Kiitoksia. Komissiosta pyytäisin komissaari Kallasia puhumaan. Mr. President. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, komission ehdotus lentoaikarajoituksissa ei ole tyypillinen lainsäädäntöehdotus. Se on pikemminkin turvallisuussäädös ja sen teki asianomainen jäsenvaltioiden edustajien muodostama neuvoantava komitea heinäkuussa tänä vuonna ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Euroopan turvallisuusvirasto on saanut valtuutukset kehittämään turvallisuussäädöksiä tällä alalla. Minun henkilökohtainen käsitykseni on, että turvallisuussäädökset äh, äh, ne eivät kuulu poliittiseen keskusteluun yksityiskohdiltaan. Se täytyy kuulua auktorisoidulle asianomaisille asiantuntijaelimelle. Kun keskustelimme kumppaneidemme kanssa äh, ulkomailla ja meillä on aika, ollut aika tiukat neuvottelut erityisesti Itä- ja itäisen ja eteläisten maiden kanssa – meidän kumppanimme neuvotteluissa kysyivät, totesivat, että, että tällaiset poliittiset interventiot täytyy poistaa tällaisessa turvallisuuskysymyksessä, jotta voidaan helpottaa rakentavaa päätöksentekoa. Haluaisin tehdä muutaman selvennöksen tästä asetuksesta ensinnäkin. Mitä tulee johdantosan kappaleeseen viisi tässä komission ehdotuksessa jäsenvaltiot voivat hakea ja sitten panna täytäntöön operaattoreittensa tasolla säädöksiä, jotka ovat luonteeltaan suojelevimpia kuin mitä asetuksessa esitetään. Ja tämä on jäsenvaltioiden pyynnöstä sitten viety tähän. Ja tämän pitää tapahtua ekvivalentilla turvallisuustasolla. Toisekseen eu säännöt kotipaikan varallaolosta on laadittu sillä tavalla, että kukaan miehistön jäsen ei ole lennolla, lentotehtävässä yli 18 tuntia hereillä. Komission pyyntö liittyy siihen, että, että tämä hyväksytään sillä tavalla, että kukaan miehistön jäsen ei ole lenno, lentopalveluksessa yli 18 tuntia hereillä. Kolmanneksi mitä tulee yölentoihin, komissio eh, esittää EASA määräämään sertifiointispekseissään, että, että tässä sovelletaan adekvaatteja väsymisriskejä, jolloin 10 tuntia on pisin yhtäjaksoiden aika. Neljänneksi toi, sidosryhmät, jotka sisältävät myös viestön ja henk- lentohenkilökunnan jäsenen, ovat mukana kaikissa tulevaisuuden kehitysvaiheissa, kun puhutaan lentoaikojen rajoituksista. Ja näin sama koskee myös Euroopan parlamenttia. Euroopan parlamentti voi päättää käyttämässä veto-oikeutta tai sitten ei, ja pitää sitten nykyiset kansalliset säännöt voimassa useilla vuoden ajan. Lentoaika ei ole säätelemätön ala ja komissio tietenkin tulee kunnioittamaan parlamentin päätössä. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja sitten pyytäisi herra Kroschia puhumaan seuraavaksi. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Ensiksi kaksi huomiota. Haluaisin kiittää ensiksi kaikkia, jotka ovat tehneet työtä tämän aiheen kanssa, joka ei teknisesti ole helppoa. Me saimme oikeudenmukaisesti tietoja ja me saimme tietoja joiden perusteella me parlamentissa voimme tukea hyvää lainsäädäntöä. Haluaisin kiittää erityisesti, erityisesti Sail Edgar Trauita, joka on tähän asti yrittänyt selventää kysymyksiä, joita tuli eri tai vastata kysymyksiin, joita tuli eri poliittista ryhmistä. Hän on tuonut selvyyttä asiaan. EPPnä turvallisuus on meille ensimmäinen prioriteetti. Emmekä halua, että kukaan voi syyttää meitä siitä, että me olisimme teollisuuden tai muiden loppareiden oikea käsi. Me haluamme vain turvallisuutta henkilökunnalle ja matkustajille. Kaikki muu on väärin ja kaikki, kaikkea muuta pitää vastustaa. Komission ehdotus on meille on edistysaskel verrattuna nykyisiin sääntöihin. Siinä ei ehkä saavuteta kaikkea, mitä on yritetty, mutta se on kuitenkin edistysaskel. mutta jo, jos siis oletetaan, että kuka hyväksyy tämän, se hyväksyy askeleen taaksepäin, se ei, vain ole, se ei todellakaan ole oikein. Tämä on tarkennus, jota, jonka komission jäsen on tehnyt tänään, tarkoittaa meidän silmissämme, että se, mitä ne asiat, joita tiukemmin säännellään tietyissä maissa, e, ei höllennetä. Ja tällaiset, tällaiset säännöt pitää todellakin pitää yllä kaikissa näissä prosesseissa ja siksi neljäs kohta on erityisen tärkeää. Me haluamme, että vuoropuhelusta tulee objektiivinen eikä sellainen vuoropuhelu, jossa totuutta vääristellään, niin kuin valitettavasti usein on nähty. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja Elka Drai, kolme minuuttia. Ja, dank wel, voorzitter. Kiitän puheen, puhemies ja myös komission varapuheenjohtaja. Kiitokset. Niin, tässä nyt puhutaan erilaisista säännöksistä lentoajoiksi. Meidän täytyy puhua varsinaisista faktoista ja sen jälkeen päästä johtopäätöksiin. On paljonkin arvosteltu tätä varsinaista menettelytapaa, mutta kyse on nyt kuitenkaan kuitenkin tämän parlamentin hyväksymien sääntöjen mukaisesta toiminnasta Tällaiset tekniset asiat on päätetty jättää asiantuntijoille. Ja tässä on tehty kolme vuotta työtä virastossa ja viimeisen puolen vuoden aikana komissio on tehnyt työtä ja ottanut yhteyttä sidosryhmiin ja päätös on nyt tehty. Ja tämä on asiantuntijoiden, kansallisten asiantuntijoiden hyväksymä teksti ja näin me olemme nyt päätyneet tähän pisteeseen ja me voimme nyt joko hyväksyä sen tai olla hyväksymättä. Siinä on meidän vaihtoehtomme. Viimeiset kaksi viikkoa ovat tuoneet ja teemme vaikka kuinka paljon eri asioita ja tätä on arvosteltu varsinkin, varsin paljon ja joitain arvostelua kyllä tuenkin, mutta jos ajattelen varsinaista sisältöä ja Brian Simpsonin lausuntoa siitä, että jos puolueettomasti verrataan tätä, mitä meillä nyt on olemassa ja sitten taas kansallisia turvallisuussääntöjä, niin 95 prosentissa tapauksista oikeastaan päädytään parempaan tilanteeseen tai vähintään samaan kuin kansallisella tasolla. Näin meidän ei tulisi sitten ryhtyä sen enempää puhumaan kansallisista säännöistä, vaan kansallisista käytänteistä siitä, mitä käytännössä oikeastaan tapahtuu me puhumme tässä kollektiivisista työehtosopimuksista ja sen sellaisesta myös me voimme todella nyt luoda tällä paljon paremman järjestelmän ja on hyvä kuulla komission tämänpäiväinen lausunto nykyjärjestelmästä ja ja turvallisuuslainsäädännöstä ja, mm, sosia- ja näistä mm, maksuista ja ympäristösäännöksistä. Me voimme siis sen komission lausuman lausumaan uskoa ja päästä parempaan tilanteeseen. Ja vielä tuo 18 tunnin rajoitus on hyvin merkittävä ja myös tuo yölento teksti on tärkeä. Kaikki on todellakin nyt hyvä pohja tulevaisuuden rakentamiselle sidosryhmien kanssa. Kiitokset siis ja minä vain haluaisin huomauttaa, että tätä ei pitäisi nyt hylätä, vaan tukea komission ehdotusta, koska se on selvityksinen ihan hyvä. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Meissner. Paljon kiitoksia puhemies. Kiitän myös komission jäsen Kallasta hänen puheestaan. <clears throat> No, minä, tämä ei tietenkään helppoa ole. Ensimmäistä kertaa kun kuulin, mitä, mistä täällä puhutaan, niin olin hyvin skeptinen, en ollut varma, että onko tämä ehdotus oikea. Olen myös ihmetellyt, että onko äh, se 2008 päätös, niin e-, että se, että komissio on EASan kanssa – sitten päättämässä näitä äh, lepoaikakysymyksiä. Selvitin äh, asiaa ja kävin monta keskustelua ja meillä oli kuulemistilaisuus valiokunnassa ja olen myös puhunut monen lentäjän kanssa ja heidän liittojensa kanssa lopulta päätyin siihen lopputulokseen, <clears throat> että joka tapauksessa tämä ehdotus on hyvä kompromissi, joka, joka on tukemisen väärti. Totta kai se voisi aina olla parempikin, mutta puhun, puhutan tietoisesti niihin äh, tiettyihin kohtiin. Kuulemistilaisuudessa kuulimme, että maksimilentoaika yöllä ei saa yli ylittää 10 tuntia. Ja USAssahan on esimerkiksi on 9 tuntia raja. Nyt, täällä on, nythän on 11 tuntia. Ja aikaisemmin 11 tuntia kolme varttia. Tietenkin se on enemmän kuin 910 tuntia, mutta jos verrataan USAhan, siellä on niin paljon lyhyempiä lepoaikoja, kun siellä lennetään mannertenvälisiä lentoja tai muita lentoja, että, että pitkän päälle on kuitenkin parempi saada tämä 11 tuntia ja saada paljon enemmän äh, sitten äh, lepoaikoja. Tämä tarkoittaa sitä, että olen vähän enemmän päätynyt tähän siihen, että tämä ehdotus on monessakin suhteessa selkeä parannus suhteessa nykytilanteeseen monissa jäsenvaltioissa ja myös suhteessa siihen, mitä tähän asti on ollut Euroopan tasolla. Ja tästähän on viime kädessä kysymys. On puhuttu myös siitä, että, että voiko jokin jäsenvaltio tehdä paremmin, luoda paremmat ehdot, ja, tai yksittäiset lentoyhtiötkin. Sehän on mahdollista, eihän se ole kiellettyä Ratkaisevaa tässä on kuitenkin se, että että olemme ottaneet aimo askeleen eteenpäin. Tämä ehdotus on kuitenkin kompromissi, jossa, josta lentoyhtiöt, eivät ole kovin innostuneita, ne niin täytyy suostua tähän, jos me tämän päätöksen teemme. Me olemme ottaneet hyvän askeleen eteenpäin turvallisuusasioissa Euroopan laajuisesti. Ja oikeastaan vain yhdessä tapauksessa on niin, että kolmien valtiota on hoitanut paremmat ehdot ja olosuhteet kuin mitä tässä ehdotuksessa on sanottu. Siksi minä olen neuvottanut ryhmäni tänään, että, että hylätään tämä ehdotus ja tuetaan tätä, äh, hylätään äh, ja, ja tuetaan tätä ehdotusta. Nimittäin jos me tukisimme perustuslausuma huomenna, niin silloin koko homma olisi ollut turhaan ja status quo jatkuisi ja se takaa ja tahtotulos oli silloin se huonompi kuin mitä nykyään on. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi puoli, kaksi ja puoli minuuttia herra Kramer. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. 2009 Buffalossa tapahtui lentoonnettomuus, jossa 50, 50 ihmistä menehtyi, koska lentokone äh, syöksyi syöksyi asuinalueelle ja mustasta laatikosta saatiin tietää, että kummatkin pilotit olivat Unukahtaneet tästä joutui onnettomuus. Me olemme kaukana hyvistä rajoista. Jokainen kolmas, joka kolmas pilotti on myöntänyt, että on jo nukahtanut ö, kerran ö, kodeessa. Ja itse, ja Englannissa ö, on, oli myös ö, sellainen tapaus nähty, jossa kummatkin pilotit nukahtivat, mutta mitään ei onneksi tapahtunut. 2008 parlamentti ja komissio Ähm, komissi- siis neuvosto ja parlamentti antoivat äh, tehtäväksi luoda vaatimuksia ja äh, kymmenen tutkijaa e EASan valtuutuksella sanoi, että kymmenen tuntia on maksimiaika, muuten turvallisuus kärsii. Miksi, herra Kallas, puhutte nyt 11 tunnista äh, Euroopasta kun lähdetään, niin USA tarvitaan 11 tuntia ja silloin tarvitaan kolmatta pilottia ja tämä tarkoittaisi lentolippua kohden kustannuksia, jotka olisivat puolitoista euroa. En tunne ketään, joka sanoisi, että ei ole suostu maksamaan puolitoista euroa turvallisuuden puolesta. Kymmenen tuntia pitää olla maksimi. Kolme vuotta on nyt kulunut ja nyt sitten juuri vähäinen keskustelusta haluatte vakuuttaa meille tiettyjä asioita. Mitä tapahtuu, jos Buffalo 2009 tapahtuu Euroopassa heti, heti lainsäädäntöä muutetaan ja meillä otetaan käyttöön vähintään USAn vaatimukset. En te kuitenkin olisitte vastuussa tällaisesta onnettomuudesta, sillä te ette ole noudattaneet näiden kymmenen asiantuntijan suosituksia. Ja, ja vastuussa ovat myös ne, jotka äänestävät tätä päätöslauselmaa vastaan huomenna. Siksi turvallisuuden nimissä äänestäkää tämän päätöslauselman puolesta huomenna. Äh, Mr. Kramer, will... Herra Kramer, haluatte, hyväksyttekö Rova Meissnerilta sinisen kortin? No niin, Rova Meissner. Parahin kollega Kramer. No totta kai turvallisuus on tärkeää, mutta liikennevaliokunnassa kaikissa äh, liikenneasioissa näitä asioita punnitsemme, mutta ettekä te myös katso, eikö olisi niin, että juuri turvallisuus taivaalla ja lentoliikenteessä Euroopassa on korkeaa tasoa, nyt jos näin olisi, niin kuin kuvasitte, niin että kovin monet lentäjät lukahtavat, niin eikö silloin olisi tapahtunut paljon enemmän? Ja kolmanneksi vielä, ettekö te tiedä, että erityisesti lentäjien kohdalla on mahdollisuus sanoa, että minä en ole lentokunnossa, ja sitten käytännössä ilmoittautuu lentokyvyttömäksi? Minä haluaisin nähdä tällaisen Pilaton, joka myöntää tämän, sillä hän pelkää sitten er, ähm, irtisanomista. Ja nämä täytäntöpanosäädökset, mehän emme tiedä niitä, niistä mitään, me emme ole nähneet edes niitä ja siksi me, silti meidän pitää niistä äänestää. Ehm, ja siellä on kyse aivan eri tuntimääristä, eli meille ei ole annettu tietoa ja me äänestämme silti. Eihän se voi olla oikein. Me haluamme Euroopan laajuista lainsäädäntöä ei sitä varten, te, herra Kallas, olette olemassa, että jokaisen jäsenvaltion ei tarvitse erikseen tehdä säännöksiä. Foster. Kiitoksia. Se seuraavaksi äh, edustaja Foster, kolme minuuttia. Uh, well, thank you, President. Kiitokset puhemies ja hyvät äh, jäsenet ryhmäni puolesta. Olen todella pettynyt pettynyt nähdessäni, että tämä tuli tänne täysistuntoon ja hyvin turhautunut, sillä kaikenlaista väärää tietoa on välitetty Minulla on tietoa, hyvä Kramer, jos vain tarvitsette lisää tietoa. Olen tehnyt lähestulkoon 25 vuotta lentopuolella ennen kuin tulin tähän taloon töihin, niin minä ja myös ammattiliittoneuvottelijana voin sanoa, että minun kokemukseni on ollut hyvin hyödyllistä tällä alalla. Olen viimeinen jättämään tämän turvallisuusasian. Minähän olen puhunut muun muassa tästä pakollisesta raportoinnista unionissa, muun muassa kaikkialla unionin lentokentillä tuon 9. päivän syyskuuta tapahtumien jälkeen. Yritysmaailma, asiantuntijat ja ammattiliitot ovat osallistuneet tähän ja tästä on tehty selkeät tutkimukset teknisesti ja tieteellisesti korkeatasoisesti. Ja mm, jos me nyt puhumme tästä lento- ja lepoaikojen muuttamisesta, niin sitä pitäisi käsitellä kokonaispakettina pikemminkin kuin yksittäisenä, yksittäisinä irrallisina vaatimuksina. Tämä paketti sisältää kyllä hyviäkin ehdotuksia, jotka, joiden pitäisi parantaa turvallisuutta kokonaisuudessaan. Nämä muutokset yleisesti vaati, tekevät vahvempia ja tiukempia sääntöjä kaikkiin maihin, jopa Ranskaan ja Saksaan. Tämä asetus kuitenkaan ei vaikuta näihin työehtosopimusten neuvotteluihin. Tässä on vain yleisluontoinen sääntelymenettely, jossa puhutaan turvallisuudesta ytimessään ja pyritään jatkuvasti korkeimpaan turvallisuuden tasoon. Lopuksi yhdistyneen kuningaskunnan siviiliilmailuvirasto ja myös muut muiden kansallisten viranomaisten yksiköt ja myös sidosryhmät ovat tukeneet tätä tekstiä ja minä toivon, että me hylkäämme tämän päätöslauselman. Minä kuitenkin ehdotan myös sitä, että tässä välitettäisiin, tämä asia vietäisiin takaisin tuonne valiokuntaan vuosi asetuksen hyväksymisen jälkeen. Puhemies, minä minä tulen saarelta, jossa vaaditaan, jossa on hyvä luotettava kuljetusjärjestelmä ja sitä vaaditaan myös lentoliikenteen puolelta. Ja minä haluan taata sen, että kaikki matkustajat voivat matkustaa tietäen, että korkeinta turvallisuustasoa on heille tarjolla. Ja siitä syystä minun ryhmäni tukee asetusta Kiitokset puheenjohtaja, puhemies. Thank you very much. And... Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Vils, kaksi minuuttia. Dank. Die kiitoksia komission ehdotukset näistä lento- ja lepoajoista lentäjien ja lentohenkilökunnan osalta on, on, ovat täysin vastuuttomia. Tähän mennessä esittien sääntöjen pohjalta on, voidaan sanoa, että on vain ajan kysymys, milloin tapahtuu onnettomuus, kun lentäjät ovat väsyneitä. Jo tänä päivänä joka viides tapahtuma maassa tai ilmassa johtuu väsyneestä lentäjästä. Nyt esitetyt palveluajat mahdollistavat henkilöstölle 11-12 tunnin välisen, välillä olevan lentoajan pituuden, vaikkakin tutkijat ovat määritelleet 10 tunnin maksimiksi turvallisuuden kannalta. Ja otetaan, jos meillä on lentokone, jossa on, joka on täynnä, lent, lent, on täynnä matkustajia, vaikka hän on lentänyt 22 tuntia, silloin väsynyt lentäjä ei välttämättä pysty reagoimaan oikein. Ja matkustajien turvallisuus täytyy olla prioriteetti lentoliikenneyrityksissä, koska siitähän on kuitenkin viime kädessä kysymys, koska lentäjät ja lentohenkilökunta, niille, niitä säästetään, niissä säästetään, jotta lentoyhtiöiden taso näyttää paremmalta. Komission ehdotukset ovat ristiriidassa tämän viiden riippumattoman tieteellisen selvityksen tutkimusten kanssa, jotka, jotka EASA antoi tehtäväksi. Komissio on niiden ratkaisevien, on siirtänyt ratkaisevia äh, turvallisuustoimia soft law-sektorille, jossa äh, parlamentilla ei ole puhevaltaa. Parlamentti pitäisikin siksi huomenna hylätä komission ehdotus ja kehottaa komissiota laatimaan parempaa, parempi lakiteksti. Paljon kiitoksia. Dankeschön. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kuun. Kaksi minuuttia. Danke, Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen Kallas. Tämä on hyvin tunteellinen aihe, jota käsittelemme nyt. Lentoturvallisuus on matkustajien ensimmäinen oikeus, tärkein oikeus, ja siksi on oikein, että parlamentti aikoinaan yhdessä komission neuvoston kanssa perusti työryhmän, joka toimi riippumattomasti. Siinä oli EASan jäseniä ja kansallisten lentoturvallisuusvirastojen jäseniä sekä ja lentäjiä, että myös lentohenkilökuntaa. Kaikilla oli sanansa sanottavana ja näistä 50 50 tutkimuksesta ö, päätettiin sitten, ö, mitkä olivat oikeat ajat ja yötyöaika vähennettiin 11 ja 45 minuutista yhdestä tunnista 45 minuutista. Ja lentäjien... Ja tässähän itse asiassa ei ole kyse kotimaisista lennoista, vaan niistä lennoista, joilla ylittää monta aikavyöhykettä. Ja näissäkin tapauksissa lepoaika pitää noudattaa. Mielestäni on olennaista nyt miettiä, pysähtyä miettimään – ja jos nyt joku vielä sanoo, että lento yötyöaika pitää, sitä pitää säännellä 10 ja 11 välillä. Vision jäsen Kamis ja Kallashan sanoi, että 18 tuntia ja sitten riskikin hallinnalla hallitaan tuo yötyö. Ratkaisu on olemassa ja siksi tämä päätös, me emme voi tukea tätä päätöslauselmaa. Me haluamme, että turvallisuusvaatimukset yhtenäistetään nyt Euroopassa niin, että kaikki lentomatkustajat yhtenäisellä ilmailualueella saavat, no, saavat yhteiset kriteerit. Blue card, will you... No, sininen kortti, hyväksyttekö herra Kuun? Herra Kramerilta. Mainitsit Naasan. Onko, tiedättekö, että e- Euroopan tilintarkastustuomioistuin omissa tutkimuksissaan arvioi, ja tuo, että EASA on paras loppariryhmä lentoliikenteessä Euroopassa pitkällä ennen muita. Ja se on vahvistettu monessa paikassa, koska lentoyhtiöt joka vuosi saavat veronmaksajilta 30 miljardia, koska ne eivät maksa kerosiiniveroa eikä vastaavia veroja. Niin siitä syystä tästä kolmas, on, kolmas etuustapaus on EASA. Miten tähän sanotte? Kollega Kramer, minähän tiedän, tunnen teidän poliittisen argumentoitinen. Tehän jokaisessa julkisessa tilaisuudessa toistatte nämä asiat kerosiiniverosta ja niin poispäin. EASA on eurooppalainen lentoturvallisuusvirasto, sillä ei ole taloudellisia tavoitteita ja se on poliittisesti riippumaton. Se pitää sanoa selkeästi. Muutenhan voisitte sanoa esimerkiksi Saksan kansallisesta viranomaisesta tai muistakin, esimerkiksi Englannin muista kansallista viranomaista sanoa aivan samoja syytöksiä. Sanotte vain, että nämä ovat ostettuja virastoja ja lentoyhtiöt haluavat maksimoida tuottonsa. Tämä on väärin. No niin, sitten seuraavaksi edustaja Fleckenstein, joka ei ole paikalla, niin sitten puheenvuoro saakin edustaja Venion. Uh, uh, Kiitos puhemies. No, tämä ei ole ollut helpoin aihe ymmärtää ja meidän täytyy varovaisesti todellakin edetä päätöksenteossa, kun lentäjät nukahtelevat alvariinsa. Tuskin kukaan toivoo tällaista tapahtuvan, varsinkaan me usein lentävät eurokansan edustajat. Tämä on tärkeä asia parlamentissa. Meillä on erilaiset lain, erilaista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa. Se ei ole matkustajien, eh, lentohenkilökunnan eikä lentäjien kannalta turvallista. Tässä siinä on paljon erilaisia reikiä var, varsinkin lepoajoissa ja aikavyöhykkeiden ylittämisessä. Nämä porsaan reijät näyttävät nyt jäävän. Haluammeko me, että neljä aikavyöhykettä lentäjät ylittävät ilman lisää lepoaikaa? Tästä ei ole minkäänlaisia sääntöjä olemassa. Jos katsomme hallinnointisääntöjä, ne ovat hyvin monimutkaisia. Sieltä on mahdollista sitten erilaisia vain kohtia poimia katsomatta kokonaisuutta. Tässä tarvitaan poliittista neuvottelua tietoa turvallisuudesta ja, ja, ja pohjautua tieteelliseen tutkimukseen ja asiantuntijatietoon. Tietysti tätä tieteellistä tietoa on olemassa ja näitä käydään läpi kolmen vuoden välein näitä sääntöjä. Tämä on tärkeää tietysti matkustajien ja lentäjien kannalta, mutta me tarvitsemme näitä nyt, jotta turvallisuus, turvallisuus voitaisiin Euroopassa taata. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova Lichtenberger, kaksi minuuttia. Hyvät naiset ja herrat, hyvä komission jäsen, olette esitelleet neljä kohtaa, jotka perustuvat osittain tulevaan asetukseen, joka ei ole meille annettu käsiteltäväksi valiokuntaa, pitäisikö minun nyt luottaa teihin. Mielestäni se on liikaa vaadittu niin kauan, kun ei ole ehdotuksia ja tarkennuksia siitä, miltä tämän pitäisi näyttää käytännössä. Ette voi odottaa meiltä, että me luotamme vain teidän sanaanne ö, tällaisesta ö, hyvin ylimalkaisesta ehdotuksesta siitä, mitä ehkä parannetaan tai sitten ei. Niin kauan kuin konkretiaa ei ole, emme voi keskustella koko asiasta. Ei ole ihme, että tämä aihe, sitä käsitellään niin tunteellisesti. Miettikääpä näitä kolmea kysymystä. Ensinnäkin, miksi rekkakuskeille on hyvin tiukat säännöt ilman porsaan reikiä? ja miksi nämä tutkimukset, niistä, miksi niistä hyväksytään ja miksi viitataan vain niihin tutkimuksiin, jotka ovat lentoyhtiöiden edun mukaisia ja miksi lentoyhtiöt ovat niin iloisia teidän ehdotuksestanne, samoin kuin matkustajien oikeuksia koskevasta ehdotuksesta. Väsymyksen vaikutukset ovat tieteellisesti jo pitkään tutkittu aihe työa, työajat e, ja työajan alkaminen yöllä tai loppuminen yöllä muun muassa johtavat vaarallisiin riskeihin. Jos komission jäsen te jätätte tämän huomiotta, niin minä olen sitä mieltä, että lähdette hyvin vaaralliselle tielle tässä parlamentissa. Meidän pitää todistaa, että me toimimme kansalaisten edun mukaisesti, emmekä reagoi lobbarijärjestöihin, jotka tekevät hyvin aktiivista työtä. Kiitoksia. Rova Lichtenberger, hyvättekö herra Lightfriediltä sinisen kortin? Herra Lightfried, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puhemies. Rova Lichtenberger, halusin tässä yhteydessä onnitella teitä niin se oli mitään vihreiden päätöslauselma, joka johti siihen, että jotain on tapahtunut, äh, mitä me olettaneet, mitä että yhtäkkiä asiat lähtevät liikkeelle. Sitten me hyväksyimme sen, ja hyvä näin. Nyt, jos asiat saadaan liikkeelle, mikä olisi välttämätöntä, jotta voitaisiin sanoa, että tämä, tästä tämä liike riittää ja voimme hyväksyä tämän? Tämä kysymys on hyvin yksinkertainen. Siihen on yksinkertainen vastaus. Jos tutkimuksen, tieteellisen tutkimuksen tulokset otetaan huomioon, niin silloin olen tyytyväinen ehdotukseen, mutta niin kauan kun päivystys ja lentotyöajan yhteenlaskettu ää, raja on niin mm. korkealla ää, ja niin kauan tosiaan en voi hyväksyä tätä ehdotusta niin kauan kuin tämä sääntely on vapaaehtoista ja jäsenvaltioille ehkä sallitaan mennä pidemmälle. En voi hyväksyä ehdotusta. Silti kun on tarkkoja, selkeitä sääntöjä öö, ja sitten kun ne on kirjallisesti meille esitetty, voin hyväksyä ne. Tässä tällainen komission suullinen esitys ei kyllä riitä. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Dieter Lebrecht Koch, et, anteeksi ei olekaan vaan herra Henin, minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos. Kyse on nyt turvallisuudesta. Se on vakavan ja tiukan sääntelyn asia Lentoliikenne on Euroopassa tällä hetkellä turvallisinta. Meillä on valtavan ammattillinen, ammattimainen joukko, mutta lentohenkilökunnan tilannetta ollaan nyt heikentämässä ja se ajaa sekä henkilökunnan että matkustajien tilan, turvallisuuden suoraan staan huonoon tilanteeseen. Jos ajattelemme vaikkapa yhdistyneen kuningaskunnan ongelmia siitä, että lentäjä nukkuu ja myös varalentäjä nukkuu, jatkuu. Tässä tarvitaan selkeät säännöt lentoajalle myös yölentoajoille ja meidän täytyy muistaa myös kuinka monta lentoa saa lentää 12 kuukauden aikana ja myös minkälaiset päivystysajat lentokentällä voi olla. Me, tämä, tässä parlamentissa on, eh, on eh, äänestetty aivan väärin siinä tapauksessa, jos äänestetään työntekijöitä vastaan. Kiitoksia seuraavaksi. Riitte Lebret, kaksi minuuttia. Puhemies, ensinnäkin haluan kiittää eh, lentäjiä ja matkustava henkilökunta erinomaisesta työstä he ovat pitkälti siitä, pitkälti heidän ansiotaan turvallisuus on pysynyt ja mitä me voisimme tehdä vielä turvallisemmin ja tehokkaammin ja sosiaalisesti hyväksyttävämmin. Sitten komissio saa meiltä parlamentaarikolta tehtävän olla tiivissä yhteydessä työssä EASan e kanssa ja laatia säädöksen yhtenäisistä lento- ja lepoajoista lentäjille ja matkustavan henkilökunnalle. Neljässä vuodessa EASA on laadituttanut yli 50 selvitystä. Nyt tämä ehdotus ei mene niin pitkälle kuin mitä lenteet olisivat odottaneet, mutta yhdessäkään kohdassa ei heikennetä nykyistä tilannetta. Nyt kun me katsomme, jos me hylkäämme komission ehdotuksen, niin silloin ehdotus on pois. Ei ole edes pientä askelta otettu eteenpäin lentohenkilökunnan kannalta, vaan kaikki jää entiselleen status vuonna. Ja sitten tänä päivänä media, media ja lentäjät ovat kritisoineet näitä standardeja, jotka jäävät vuositolkulla voimaan. Siinä mielessä että tämä pitäisi hyväksyä, tämä ehdotus, jotta se, koska se johtaa seuraavan, seuraavan parannuksen. Ensinnäkin saamme Euroopan laajuiset vähimmäistandardit, joka jotka sitten mahdollistavat ammattiliitoille ja, ja, ja lentoyhtiöille lentoajan työajan lyhentämisen. Tietenkin Meillä on äh, tietenkin voimassa olevat työehtosopimukset jäävät edelleen voimaan. Kolmanneksi on todellakin 13 tunnin äh, sallittu lentoaika päivässä, mutta se on riippuvainen äh, tosiasiallisesta lentoajasta, joka on saattaa olla 9 tuntia. Sitten maksimi lentoaika yöllä vähenee joka tapauksessa 11 ja 3 vartista 11 tuntiin. Viidenneksi tämä aikaikkuna, jolloin näitä yölentoja voidaan tehdä, sitä on laajennettu niin se kuitenkin on sama kuin kahden tunnin lentojen vähentäminen. Seuraavaksi nämä lento, lentoajat vaikuttavat myös lepoaikoihin. Ja seitsemänneksi seitsemän päivän aikana meillä on 38 tunnin lepoaika ja sitten tuhat, tuhat vailia vuodessa 12 kuukauden aikana. Minusta tämä ovat merkittäviä edistysaskeleita. Kiitoksia, herra Koch. Hyväksyttekö sinisen kortin herra Kramerilta? Herra Kramer. USAssa kyse on yhdeksän yö, lentoajasta, yhdeksän tunnin. Kun puhutaan tällaista malliesimerkistä, EUssa, niin se on kyllä aivan päinvastain, päinvastaista on todellisuus. Yritätte myydä tämän komission ehdotuksen menestyksenä tai onnistuneena esimerkkinä, no eihän se voi olla edes totta. Herra Kramer, kuunnelkaapa nyt. Yö, tuota, yöaika on 11 tuntia kaiken, kaiken kaikkiaan meillä on niinku kriteerinä kuitenkin lepoaika lentojen välisenä aikana, joka on parempi kuin amerikkalaisessa ratkaisussa. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Lightfried, kaksi minuuttia. herr Kiitos puhemies. Nyt oikein me hölmössä tilanteessa. Sanon ihan, niin kuin aika usein on. Tämä on siinä mielessä hölmö tai tyhmä tilanne, koska näennäisesti emme pysty saamaan kaikille osapuolille tyydyttävää tulosta. Meillä on näiden, tämän päätöksen alla ollut paljon keskusteluja. Olemme puhuneet liittojen kanssa, teollisuuden kanssa, lentäjien kanssa. Ja loppupeleissä syntyi sitten eh, eh, tällainen eh, lievä tyytymättömyys komission ehdotukseen, joka on tullut esille tässä keskustelussa, että mistä tämä tyytymättömyys johtuu. Ensimmäinen ajatus, joka tuli valiokunnassa mielestäni esille, joka on myös mielekäs asia, oli se, että puhummeko me komission kanssa, että, että tässä pitäisi saada parannuksia aikaa. Ei millä tavalla saada parannuksia ja muutoksia. No siinä on erilaisia mahdollisuuksia. Mutta mitä tapahtui? Komissio on tiukasti kieltäytynyt muuttamaan mitään. Ja tämä oli mielestäni se syy sille, minkä takia liikennevaliokunta halusi palauttaa tämän komissioehdotuksen takaisin. Ja nyt yhtäkkiä, yhtäkkiä tulee ehdotuksia. Nyt tulivat nämä ehdotukset, jotka viikon sisällä ja sitten huomenna pitäisi sitten saada sähköposti komissiosta jotain päätöksentekoa varten. Eihän tämä ole mahdollista. Eihän nyt voida, eihän nyt voida yhden muutaman tunnin aikana aamupäivällä tehdä päätöstä äänestyksestä, että mitä, mitä päätetään. Se ei ole vakavaa touhua. Ja toisin kuin muut, muista asioista on puhetta, niin lentoturvallisuus on todella vakava asia. Siksi olen päättämässä sitä mieltä, että meidän pitä, me emme ei, me saa äänestää huomenna, vaan meidän pitää tutkia, mitä komissio ehdottaa, ja me siirrämme äänestystä. Ja ellei mitään oleellista muutosta tapahdu, niin täytyy sanoa, että ei minustakaan ole mitään syytä hyväksyä tätä komission ehdotusta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava on Rova Duran arvoisa Kiitos, puhemies. Bon. Okay. Mike. Okay. Okay. En nyt tiedä, olenko tässä poliittisessa tahdonmuodostuksessa eh, eh, jotain unohtanut mutta tällaiset uploadit ja buuaukset lehteriltä, ovatko ne mahdollisia? Ei, se oli minusta ne ollut aikaisemmin ollut mahdollista. En tiedä, ehkä te voitte selvittää, miksi tänään saa uploadeilla tai buueta. Okei, okay, let's continue. No niin, eiköhän jatketa, rouva. President. Kiitos, puhemies. Meidän tulee nyt esittää tästä ehdotuksesta tietyn menettelytavan kautta näkemyksemme, mutta meillä ei ole mitään mahdollisuuksia korjata eikä vahvistaa tätä ehdotusta. Missään tapauksessa emme voi myöskään tehdä viime hetken muutoksia tähän. Onko tämä nyt sitten parannus vaiko ei näihin eurooppalaisiin ja kansallisiin voimassa oleviin sääntöihin? Ne joka tapauksessa ovat epätäydellisiä. Tämä kysymys on nyt suorastaan aivan väärin, väärän keskustelun kohteena me haluamme esittää toisenlaisia kysymyksiä. Olemmeko me siis nyt 11 tunnin tai jopa 12 tunnin lennon jälkeen muka sitä mieltä, että lentäjä on todellakin reipas ja valveilla valvomaan kaikkea, mitä lentämässä täytyy tehdä. Ja mm, voimmeko me nyt näin vaan, vaan vaatia, että 20-22 tuntia lentäjien täytyy valvoa päivystysaikana esimerkiksi. Mm, ja onko lentäjä ja muka operatiivinen 16 tunnin lennon jälkeen. Monet tieteelliset tutkimukset, vaikka esimerkiksi EASan osoittamat tutkimukset osoittavat täysin päinvastaista. Näin hyvä puhemies, hyvät kollegat. Meidän, me puhumme tässä lentäjien ja lentohenkilökunnan ja kansalaisten turvallisuudesta ja kaikista muista, jotka joutuvat kärsimään lentoonnettomuuksista. Jos mm, esimerkiksi tieteelliset tutkimukset olisivat väärässä tai sitten tässä olisi jotakin mm, muuta virheessä se, virheitä tapahtunut, mutta se ei pidä paikkaansa, koska me, meidän täytyy fyysisesti ja henkisesti tarjota lentäjille oikeat mahdollisuudet, emmekä me voi nyt tukea tätä komission ajatusta. Hyvä komission jäsen, ehkäpä tässä nyt viime hetkessä voisitte jo ryhtyä viipymättä töihin ja ottaa huomioon nämä uusimmat tieteellisen tiedemaailman suositukset. Kiitoksia. Se on teidän tehtävänne. Kiitokset. Kiitoksia ja nyt anteeksi vain haluan pyytää ystävällisesti kaikkia ihmisiä lehtereillä olemaan taputtamatta. Te ette saa häiritä täysistunnon työskentelyä. Se ei ole meidän työjärjestyksemme mukaista. Ja nyt kysyisin Rova Durantilta, hyväksyttekö te sinisen kortin Rova Meissnerilta? Okei. Okay. Rova Meissner. Ja, Kiitos puhemies. Hyvät ko- hyvä kollega Duron, sanoin puheessani äsken, että tämä ei ole täydellinen ehdotus, siinä olisi parantamisen varaa, mutta jos mietimme, että huomenna hyväksyisimme päätöslauselman ja sillä, sillä, siten ehdotus torjuttaisiin, uskotteko todellakin, että asiat kehittyisivät niin täydellisesti kuin toivotte? Ja sitten toisaalta, jos huomenna torjumme, hylkäämme tämän ehdotuksen, e, silloinhan vielä huonommat e, vaatimukset pysyvät voimassa. Hyvä Maisner, me emme nyt kyllä missään tapauksessa voi tehdä virheitä. Komissio on tullut tekemään tämän ehdotuksia ja minä eh- tein, toivon siltä vakavia ehdotuksia sen jälkeen, kun olemme nyt kieltäneet tämän ehdotuksen hyväksymisen ja tuovat, tuovat toisivat meille sellaisen vakavan ehdotuksen, joka vastaa ympäristöihmisten toiveisiin, mutta erityisesti turvallisuuteen. Me emme voi tällaista nyt yksi kaksi vaan nielaista. Me vaadimme komissiota vakavamielistä ehdotusta, joka pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen ja sen kautta voimme voimme todella viedä eteenpäin ja harmonisoida tätä lainsäädäntöä kaikille yhdessä ja näin parantaa myös kansallista tilannetta, koska tämä lentoliikenne on ylipäätään rajat ylittävä kysymys. Kiitokset. No, Kiitoksia. Sitten jatkamme keskustelua. Seuraava puhuja on herra Ferreira. Kiitos puhemies näyttäisi nyt siltä, että olennaisinta on kuitenkin turvallisuus. Tässä komissio haluaa muuttaa tätä lentoaikatekstiä. Ja tässä nyt palataan sitten tuohon ehdotukseen Eli halutaan ja perus, sen perusytimeen eli lentohenkilökunnan ja matkustajien turvallisuuteen. Tässä tietysti puhutaan nyt lentoyhtiöiden eduista myös voidaanko pitkittää näitä työaikoja, niin joka tapauksessa ovat jo monessa, monessa yhteydessä liian pitkät. Tämä ehdotus ei ole vielä riittävä jos ajattelemme vaikkapa Portugalin TAP-lentoyhtiötä, niin se haluaa entistä enemmän vain repiä työntekijöidensä selkärangasta. Tämä ehdotus ei ole hyvä eikä missä tapauksessa paranna työntekijöiden turvallisuutta. Hyväksyttekö sinisen kortin herra Heniniltä? Okei, herra Henin, olkaa hyvä. Monsieur Ferreira. Hyvä Ferrero, voisitteko te huomauttaa, mitä teidän mielestänne nyt täytyy ajatella parlamentista, joka haluaa tehdä tämän päätöksen tällaisesta täysin typerästä äh, asetuksessa ja sitten asetuksesta ja sitten vielä tuolla työntekijät meille taputtavatkin? Herra Ferreira. Como disse, colega, Niin, kuten ähm, jo sanoin, hyvä herra Henää, niin me olemme tottuneet täällä näkemään, minkälaiset ovat komission intressit. Valitettavasti monet parlamentissa ovat komission kanssa samaa mieltä. Monet ovat tavanneet työntekijöiden edustajia epäilemättä. Jos tämä ehdotus nyt menee eteenpäin, niin se heikentää työntekijöiden mahdollisuuksia toimia jos tämä ehdotus siis menee eteenpäin, niin eh, koko Euroopan työntekijät joutuvat kärsimään. Ja sitten aloitamme kärsijäimenettelyn, jossa ensimmäinen on edustaja Tarant. Minuutti. Thank you. Kiitos puhemies. Käytän kryptistä kieltä, jonka vain pelkästään komission jäsen Kallas ja minä ymmärtävät meillä on lentäjiä ja lentoyhtiöitä ja kaikkia näitä olemme kuulleet ja saamme eri näkökulman sen mukaan, keneltä kysymme. Komission pitää analysoida asiaa ja tehdä oikein. Rekkakuskien työ- ja lepoaikavaatimukset ovat paljon tiukempia onko komissio sitä mieltä, että lentokoneissa on paljon helpompaa ja mukavampaa kuin rekka, rekkojen ää, kopissa? Ja odotan innolla nyt huomista äänestystä. Näen, että EPP ei ole yhtenäinen. Minä haluan ainakin päästä kotiin turvallisesti lentokoneella, jonka lentäjä on on hyvän tuulinen ja hyvässä kunnossa. Ja tietysti olisi hyvä, jos, jos komission jäsenkin olisi hyvällä tuulella, mutta en tiedä, miten tähän tavoitteeseen päästään. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Pasch. Kiitoksia. Kuukausi sitten brittilehti The Sun kertoi erään sivililentokoneen välikohtauksesta, kun pitkän lennon aikana täytyy ottaa automaattiohjaus käyttöön, koska lentäjät olivat nukahtaneet. He tunnistivat tämän, tämän harmillisen seikan ja siinä oli syynä kova työkuormitus ja pitkä työaika lentoturvallisuuden nimissä. Täm, tällaiset välikohtaukset pitäisi ymmärtää avun, pyydöksi, avun pyynnöksi ja meidän pitäisi käsitellä näitä työaikoja, jotka saattavat olla 10 tuntia tai 18 tuntiakin silloin, kun siihen yhdistetään valmiusaika. Olen varma, että tässä keskustelussa me voisimme, meidän pitäisi tukeutua tieteellisiin argumentteihin ja meidän pitäisi myös olla yhteistyössä lentäjien kanssa, jotka ovat kuitenkin vastuussa turvallisuudesta. You have a floor. Niin, olkaa hyvä. We uh, Thank you. Kiitos puhemies. Haluaisin korjata, oikaista viimeistä puheenvuoroa, sillä tiedot, joita hän antoi tässä täysistunnossa olivat epäkorrekteja, kuten kun siviiliilmailuun viranomainen tarkasteli tätä asiaa, faktat eivät olleet hänen kollegan mainitsemia. Meidän pitää olla varovaisia, kun puhumme koko maailman yhdestä turvallisimmista teollisuuden aloista. Tällä alalla on paljon vääriä tietoja, jotka antavat aivan, aivan väärän viestin me voimme kyllä olla eri mieltä lopputuloksesta, mutta tällaiset kommentit, joita kollegat täällä esittävät, ovat täysin epäsopivia ja epäammarimaisia. Jos se pitää turvata tällaisiin väärin tietoihin, ei pitäisi oikeastaan osallistua koko keskusteluun. Komission. Ja sitten <clears throat> komission sen Kallas. I have forgotten. Mr. Paška. Anteeksi, unohdin. Herra Paška. Ja sa priznám, že nerozumiem uh, eh, vašom vystúpeniu. Kiitos. Minun täytyy sanoa, että en ymmärrä, mitä juuri sanoitte. Minähän sanoin, minähän siteeraasin tässä julkisia tietoja viestimistä. Oletan, että siviiliilmailu viranomainen on antanut loppujen lopuksi nämä tiedot. En usko, että he antavat vääriä tietoja. Sitten käsittelymenettely jatkuu. Ruva Schröter. Haluaisin kernaasti puuttua yhteiseen henkilökohtaiseen kirjeeseen, jonka sain tässä. Te määrittelette liikennevaliokunnan päätöksen sen siis käsittämättömäksi, joka on lähtenyt liikkeelle mediasta. Kysynkin teiltä, että mistä te miksi, kuinka teillä on oikeus arvostella tällä, tällä parlamentin substanssivaliokuntaa kiertämällä työjärjestystä tällä tavalla? Nyt kun tämän, lu, tämän lukee, niin teidän äh, kirjassanne sanotaan, että tämä tuntuu lentoyhtiön loppauskirjailta. Siksi minun kysy, toinen kysymykseni, mitä te saatte tästä loppauksesta? Minun täytyy rehellisesti sanoa, että näissä olosuhteissa – jos lähdetään korjaamaan tällä tavalla parlamentin päätöksentekoa, niin voidaan kysyä, onko tämä järkevä päätös ja oletteko te todellakin huolissanne kansalaisten turvallisuudesta ja lentohenkilökunnan turvallisuudesta? Thank you very much. And... Kiitoksia ja lopuksi herra Simpson. Uh, Chairman, I just come in on the uh, uh, catch the eye. Puhemies, minä tulin vasta tähän menettelyyn ilman puheluetteloa niin tässä jotkut jäsenet osoittavat, että nyt ei oikeastaan luoteta EASAan eikä myöskään kansallisiin turvallisuusviranomaisiin. Täällä puhutaan turvallisuuden vähentymisestä ja siitä, että matkajaiset, matkustajat asetetaan vaaraan totuus on kuitenkin se, että jokainen kansallinen turvallisuusvirasto on tukenut tätä ehdotusta. Saksan ehdotus, Bel, eh, eh, edustaja Belgian, Espanjan virastot, ne kaikki tukivat tätä erityisasetusta, joten huomauttaisin, että tässä nyt on varmaan ihan väärääkin tietoa pyörimässä. Mm Ja minä haluaisin sanoa tässä Slovakialle, että koskaan ei kannata uskoa mitään, mitä Britannian lehdistössä ylipäätään sanotaan. Se on tärkeää. Ja ja tässä on päätetty että se, että tässä nyt on kyllä väitetty väärää tietoa ja siviili-ilmailuvirasto sitten puuttui tähän. Ja sitten lopuksi loppauksesta. Minua on varmaan painostettu täällä vaikka kuinka ehkä enemmän kuin muita Euroopan lentoyhtiöt ovat niin tehneet vuosien, vuosien ajan, mutta huomauttaisin, että ammattiliitot ovat painostaneet tässä entistä enemmän, erityisesti lentäjät, lentoyhtiöiden lentäjät. Jäsenvaltiot voivat ajatella tästä mitä mitä tahansa, mutta totuus on se, että lobbaus on hyvin vahvaa, hyvin tehokasta. Se on heidän oikeutensa, mutta me emme saa unohtaa tätä lentoyhtiöiden lobbausta. Lobbausta on kuitenkin tullut molemmista suunnista. Hyvät naiset ja herrat, tämä oli viimeinen puhuja ilmoitti. Herra Karvani, jos te puhuitte jo kolme, kolmeen otteeseen, nyt loppu, loppupuheenvuoro on komission jäsenellä herra Kallasilla. Hyvät naiset ja herrat, <clears throat> me kaikki odotamme huomista päätöstänne ja sanoisin vain yhden asian, että en ole ollut koskaan henkilökohtaisuuksia, henkilökohta, en ole koskaan arvostanut henkilökohtaisia loukkauksia poliittisessa keskustelussa, niin kuin tässä puhuttiin näistä loppauksesta ja minuakin on lopattu AY-liikkeen toimesta vahvasti, mutta ei lentoyhtiöiden toimesta tässä asiassa. Mutta jos muistatte, viime kaudella äh, laadimme sellaisen läpinäkyvyysaloitteen ja myös tällaisen kiinnostuneiden henkilöiden rekisterin, että en tiedä, ovatko paikalla olevat tai siihen rekisteröityneitä. Siinä on kuitenkin kolmatta tuhatta osanottajaa osa, tässä rekisterissä. Täytyykin katsoa, että <clears throat> mikä tämä loppaaminen oikein on ja miten se järjestetään. Ja minä, minulla on todellakin olisi useakin kommentteja loppaamiseen, jos tarvitaan. Mutta tästä asiasta minun henkilökohtainen kantani on se, että ainakin tämä tyyppinen taulukko, sitä ei pitäisi, tehdä, sitä, sitä ei pitäisi päättää poliittisella tasolla, enkä voi lähteä päättämään mikä onko 10, 45, 10, 30 tai 10, 10 että on, kuuluuko tällainen poliittiseen päätöksentekoon. Tämä pitäisi jättää asiantuntijoiden ratkaistavaksi. Ja jos te hylkäätte tämän ehdotuksen, niin minä varmasti voi lähettää sen takaisin EASAan, jonka maine on kuitenkin kovassa kurssissa turvallisuusasioissa, joka on tunnustettu monissa yhteyksissä. Ja näistä nukkuvista lentäjistä, joista, joita on riistetty kovasti, olen iloinen, että Ruva Foster on, äh, totesi, että tämä tällainen äskeinen uutisointi ei pitänyt paikkaansa. He ovat, äh, heillä on lupa nukkua. Se on mukana asetuksessa. Ja esimerkiksi pitkillä mantereiden välisillä lennoilla tällainen mahdollisuus on, eikä sitä pitää lähteä mystifioimaan. Siellä on kuitenkin jaksoja, jolloin täytyy olla hereillä ja sellaisia jaksoja, joilla täytyy olla, sitten voidaan nukkua. Tämä on siis äh, asetuksessa, ei lähdetä mystifioimaan ja luomaan sellaista kuvaa, että joku lentää tai jotkut nukkuvat, koska sehän ja, ja että lentokone ei olisi mukava hallinnassa. Tämä on kuitenkin kehittyvä prosessi, että saadaan näitä teknisiä muutoksia, jotta voitaisiin välttää kaikki turvallisuusriskit, joita saattaa syntyä kaikissa onnettomuuksissa. Eurooppa on kuitenkin turvallisin lentovyöhyke maailmassa, kun ajatellaan vuoden 2008 tietoja. Niinpä siinäpä se, että luulen, että tämä ehdotus on, merkitsee parannusta verrattuna nykytilanteeseen, mutta totta kai, kuten sanoin, odotamme teidän päätöksentekoanne ja sitten se menee takaisin asiantuntijoille. Kiitos. Kiitos. Ja sitten liikenne- ja vatkailuvaliokunnan puolesta pyytäisiin loppusanat edustaja Katrailta. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Kiitokset. Puhemies, ensiksi haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka esittivät puheenvuoroja. Suurkiitokset. Tosiaankin kyse on ilmaturvallisuudesta, lentoturvallisuudesta ja se on meille kaikille olennaisinta. Kramer toivon, että teistä nyt ei tunnu siltä, että ne, jotka äänestävät päätöslauselmaa vastaan, vastustaisivat turvallisuutta. Ei niin ole. Jo, tämä päätöslauselma on hylkääminen johtaisi siihen, että pysymme tässä samassa tilanteessa status quoossa ja taas jäädään odottelemaan vain ja näin tuo lentoaika säilyy 11.45, vaikka me ehdotamme 11. Ja sitten voin tästä jaella teille lukuisia muitakin esimerkkejä, mikä eli haluatte. Tässä puhutaan esimerkiksi vuoden sisäisestä lentoajasta 1300 lentotunnista, joka siirtyisi tuhanteen lentotuntiin. Ja myös ähm, lepoaika kasvaisi suhteessa aikaisempaan ehdotukseen, joten tuskin tämä on mikään vaarallinen ehdotus, niin kuin jotkut täällä väittävät. Ja minä haluaisin vielä nyt korjata yhden väärin ymmärryksen. Meidän ei tule verrata tätä kansalliseen lainsäädäntöön tässä nyt pitäisi puhua nimenomaan kansallisista käytänteistä. Kyllä ne jois, jo, ovat paremmat joissain tapauksissa, kun ö, tuo työehtosopimukset ovat olleet paremmat ja lentoyhtiöt toimivat paremmin tai niin poispäin. Eli tilanne saattaa olla joissain parempi, mutta kuitenkaan kaikki eivät nauti tästä tästä näistä työehtojen tuomista oikeuksista ja näin jos ajattelen lento, lentäjiä, vaikkapa halpalentoyhtiöiden lentäjiä ja henkilökuntaa, jotka kuitenkin tämän ehdotuksen kautta pääsisivät paljon paremman suojelun piiriin kuin aikaisemmin. Ja ehdotan, että täysistunto nyt vaan päättää tästä. Katsotaan, miten tälle huomenna käy ja sitten noudatamme huomista tote- äänestyksen tulosta. Point of order. puheenvuoro, herra Kramer. Haluaisin tietää, miksi herra El Kadraoui liikennevaliokunnan nimissä puhuu ja samalla kuitenkin puhuu omasta mielipiteestään eikä valiokunnan mielipiteestä, joka kuitenkin enemmistöllä äänesti meidän päätöslauselman puolesta. Uh, Ilmoitan teille, että nyt on sovittu valiokunnan sisällä siis tämä sopimus tehtiin valiokunnassa, jossa oli mukana myös Brian Simpson. Hyvät naiset ja herrat, minulla on yksi päätösosva esitys